Darf Sie bitten Platz zu nehmen? No niin, hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoillenne. Also. Er. Meine sehr geehrten Damen Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä nyt asettautumaan paikoillenne, jotta voimme aloittaa äänestykset, jatkaa töitämme. Suullinen julkilausuma 49 2011, joka liittyy teuraseläinten kuljetusajan ähm, määrittelemiseen korkeintaan kahdeksaksi tunniksi, on Jörgensen De Langelta, Pokilta, Slyteriltä ja Zanonilta ja on saanut kylliksi allekirjoituksia ja näin ollen työjärjestyksen perusteella se toimitetaan eteenpäin ja allekirjoittajien nimet merkitään pöytäkirjoihin. Tähän liittyen puheenvuoronsa edustaja Schlüter. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, president. Kiitoksia, kiitoksia puhemies. Tämän Dan Jorgensen ja De Langen ja Sanonin ja muiden yhteinen toimi. Haluamme kiittää kaikki, jotka ovat allekirjoittaneet tämän vetomuksen. Komissio totesi kahdeksan vuotta sitten parlamentille, jos me voimme lähentää kulutusaikoja, niin luodaan sitten poliittista painetta tälle. No nyt parlamentti on tehnyt näin. Miljoona allekirjoittajista on tehnyt tämän Jörgensen ja muiden vetoomuksen. Eli yli puolet parlamentista myöskin ja useampi ministeri on allekirjoittanut tämän. Eli nyt komissio poliittinen paine on teillä. Antakaa meille tähän lainsäädäntö. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Jörgensen. Kiitoksia, puhemies. Kaksi komission jäsentä oli täällä salissa ja he lupasivat lainsäädäntön tähän aiheeseen. Kaksi kertaa se on luvattu, mitään ei ole tullut, nyt meillä on vihdoinkin parlamentin enemmistö, joka haluaa tällaista lainsäädäntöä. Enempää emme halua enää odottaa. Kiitoksia. Sitten meillä on kirjallinen julkilausuma 52 2011 Bineviltä, Tartmon Taltolta, Devalta, Maurolta ja Takkulalta. Aiheena on shakki koulussa.